Unterbrochene Sitzung. Julistan 8.10.2015 keskeytynyt istuntokauden uudelleen avatuksi. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät toverit. Euroopan parlamentin nimissä tuomitsen Ankaran pommi-iskut tiukasti ja haluaisin osoittaa uhrien omaisille